parlamentille, että työjärjestyksen artiklan 231 alakohdan 4 mukaisesti ei ole pyydetty, että äänestettäisiin oikaisusta, josta ilmoitettiin eilispäivänä kello viideltä, joten katsotaan, että tämä oikaisu on näin